So, meine vereinzelten... No niin, hyvät naiset ja herrat. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa tähän kokoukseen. Siis ne naiset ja herrat, jotka täällä ovat paikalla. Meidän on täytynyt muuttaa esityslistaa me neuvottelemme nyt poliittisista sisällöistä Muutoin meillä olisi tänä aamuna ollut keskustelu komission jäsen Tajanin kanssa. Eilen hän joutui kuitenkin perumaan tämän vierailun. En tiedä mistä syystä, mutta oli kyse, kyse jostain poliittisista kiireellisistä asioista, en tiedä mistä. Kirjoitan hänelle kuitenkin kirjeen valiokunnan nimissä, sillä mielestäni tämä ei ole hyvä menettelytapa. Mehän suunnittelemme aina nämä kokoukset tarkasti ja sitten meillä on vaikeuksia saada kaikki mukaan kokouksiin ja nyt meillä on sitten tällainen aukko esityslistassa. Kaikki menee sen seurauksena hieman sekaisin. Meillä on siis ensin, ensiksi kohdat 13 ja 14. Onneksi kollegat olivat yhtä mieltä sen kanssa, että ne, ne otetaan ensiksi. Ja voinkin aloittaa tällä mietinnön yleisestä tuoteturvallisuudesta. Siinä esittelijä on Lara Komi ja hänelle voinkin antaa heti tässä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Lyhyesti aion esitellä teille meidän lausuntomme se mietintö IMKO-valiokunnassa liittyy työ, tuoteturvallisuuteen. Vain muutamalla sanalla selittäisin yleistä tilannetta. Ensinnäkin yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi 95-2001 vuodelta, niin se piti siirtää kansallislainsäädäntö 2004 tammikuuhun mennessä. 2009 tammikuussa komissio julkaisi tiedonannon direktiivin täytäntöpanosta. Siinä oli kaikki mahdolliset muutokset direktiivin voimatulon jälkeen. Siinä otettiin esille myös mahdolliset ongelmat. Tämän direktiivin saattaminen osaksi kansalaisäädäntö on luonut joukon ongelmia. Siksi näin siinä on tiettyä harkintavaltaakin syntynyt. Hyväksymisen jälkeen on tullut esille tiettyjä ongelmia täytäntöönpanossa ja soveltamisessa, esimerkiksi tuotteiden vaarallisuuden osalta, koska siinä jäsenvaltiot, jäsenvaltiossa lainsäädäntö vaihtelee kovasti. Siksi tätä on muutettu. Siinä tarvitaan tarkistamista siis komissio onkin käynnistänyt kuulemisen sen selvittämiseksi, tarvitaanko ylipäätään tarkistamista vai ei. Nyt seuraavaksi kaikki on hankalimmat ongelmat seuraavaksi. Ensinnäkin, millä kriteereillä voidaan määritellä, onko jokin tuote ö, haitallinen. Jäljitettävyys on toinen. Ja sitten, mitä toimintaa tarvitaan muun muassa, että voitaisiin estää tai rajoittaa tietyt markkinoille tuomiset tuotteiden osalta, joissa on vaarallisia aineita. Sitten vielä menettelytapa, jota pitäisi käyttää komissiossa sellaisten tuotteiden kohdalla, joissa on terveydelle, siis kansalaisen terveydelle vaara. Sitten RAPEX, tietojenvaihtojärjestelmä, sitä täytyy kohentaa. Täytyy parantaa myös standardointijärjestelmiä, ja siksi komissio haluaisi, että tähän puuttuisivat kansalliset standardot järjestäjät IMKossa. Tähän on puututtu ja täysistunnossakin standardointiin on puututtu. Olemme aivan näillä linjoilla. Tämän lyhyen alustuksen jälkeen toteaisin, että minä olen valinnut niin, että olen ottanut kaikki merkityksellisimmät kohdat, vaikka niitä onkin vähän meidän valiokuntamme kannalta. Näin meidän viestimme on voimakkaampi siellä on neljä näkökohtaa, jotka täytyy huomioida. Komission täytyy ensinnäkin miettiä yhdenmukaista valvontajärjestelmää markkinoilla. Olemme sitä mieltä nimittäin, että kun direktiiviä tarkistetaan ja arvioidaan mahdollisuutta yhdenmukaistaa säädöksiä, niin me tarvitsemme yhden äänen yleisessä tuoteturvallisuudessa ja myös säädöspuitteet täytyy olla eurooppalaiset. Toiseksi jäljitettävyys. Meidän täytyy tietää, Täältä kuljettele mahdollisuus selvittää merkein, missä on tuotettu palvelu tai tuote. Haluamme, että Euroopan komissio käynnistäisi kuulemisen ja tehtäisi vaikutusten arviointi sen selvittämiseksi, mitkä olisivat hyödyllisimmät ja välttämättömimmät välineet kohentaaksemme jäljitettävyyttä. Kuitenkin tässä täytyy torjua myös väärentämistä. Lisäksi meidän täytyy miettiä myös isosirujen käyttöä ja muitakin välineitä, joita voidaan käyttää radiotaajuuksilla. En halua tässä pelotella ketään kustannusten osalta. Komission jäsen tai Jaanikin on arvioimassa meidän laillamme kustannusvaikutuksia. Nehän tulevat yrityksen kontolle. Se saattaa totta kai hoitua lopuksi kuluttajan maksettavaksi. Meidän täytyy jotenkin korvaukset hoitaa, kun uutta tekniikkaa käytetään jäljitettävyyden merkitsemisessä. Kolmanneksi haluamme, että komissio parantaisi RAPEX-järjestelmää. Se olisi kuluttajille helpommin lähestyttävissä myös pk-yritysten kannalta. Nimittäin meidän täytyy antaa mahdollisuus käyttää tätä järjestelmää. Ja lopuksi olen ottanut tämän esille se liittyy eurooppalaisen standardointijärjestelmään, siis tarpeeseen saada selkeämmät määräykset niin, että pk yritykset voivat osallistua siihen, kun standardoidaan. Kun ajatellaan tätä rakennetta, niin sitä ollaan IMKossakin jo työstämässä. Mielestäni on kuitenkin tärkeää, kun näitä yleistä tuotaturvallisuutta, että viitataan standardointiin. Mielestäni meidän lausuntomme Varmasti saa teidänkin tukenne. Kyllä olen valmis ottamaan vastaan huomioita ja ehdotuksia, että voidaan vielä parantaa palveluiden ja tuotteiden tuottamista ja samalla kantaa huolta myös kuluttajansuojasta. Kiitos. Puheenjohtajalla ei ole mikrofoni päällä. Anteeksi. Niin, anteeksi vielä. Halusin kysyä, olisiko muita puheenvuoroja kollegoilta? Keine Wortmeldung. Ei taida olla. Hyvää työtä siis, rouva kollega. Kiitos tuesta. Ähm, Muutama varjoesittelijä ei ole paikalla. Ehkä tämä johtuu myös siitä, että esityslistaa jouduttiin muuttamaan lyhyellä varoitusajalla. Haluaisiko komissio kommentoida tätä vielä? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin lyhykäisesti. Ensinnäkin haluaisin kiittää Rova Koomia hyvin selvästä, hyvin järkevällä tavalla tehdystä työstä. Ne seikat ja ehdotukset, joita hän on esittänyt, ne ovat hyvin pitkälti meidän ajatuslinjojemme mukaisia. Meilläkin on tällainen hyvin yhtenäinen markkinaseurantajärjestelmä, mitä sääntöjen osalta tulee samoin täytäntöönpanon osalta. Meillä on tätä yhteispainostusta jäsenvaltiota kohtaan ja IMKosta herra Harbour on erityisen tietoinen tästä. Jäljitettävyys on myös erittäin tärkeää. Tämä parlamentti on jo paljon tehnyt vuonna 2008 työtä uuden lainsäädäntöpuitteiston kanssa siinä on uusia jäljitettävyysmääräyksiä. Ja tässä ollaan yleisen tuoteturvallisuusdirektiivin linjojen, mukais, linjojen mukaisesti toimittu. Mitä tulee näihin isosiruihin? Tässä on mahdollinen ongelma hintakustannus pienille tuotteille, esimerkiksi tällainen 50 senttiä maksava kynä. Sitten tietysti tässä on yksityisyys- ja tietosuojaongelmakin, ja tätähän hoidetaan sitten toisen kollegan toimesta. Haluaisin vielä korostaa hyvin lyhykästi erästä seikkaa. Kohta seitsemän rangaistuksista. Toivon, että me voisimme hyvin tiukasti tähän suhtautua. Tämä on pikkuisen tällainen miinakenttä koska tämä liittyy kansallisiin oikeudellisiin juridisiin järjestelmiin ja pelkäänpä meillä ei ole tässä turhankaan paljon toimivaltuuksia puuttua tähän. Tämä on keskustelu, jota käytiin jo, kun tätä pakettia hyväksyttiin kaksi vuotta sitten, mutta me yritämme olla mahdollisimman selväsanaisia ja ö, antaa ohjeita tästä niin pitkälti kuin pystymme. Muuten tämä työ on erittäin hyvä. Se on pitkälti meidän ajattelutapamme ja keskustelujemme linjojen mukaista, myös sen mukaista, mitä INKO-valiokunnassa, vastuuvaliokunnassa asiasta on puhuttu. Joten kiitoksia kovasti. Äh, Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoroja, niin voimmekin päättää tämän kohdan käsittelyn. Seuraavaksi kohta 14. Minun täytyy kuitenkin huomauttaa, että meillä on pieni muutos tässä tarkistuksessa, tarkistuksen määräajoissa 16. marraskuuta 12, kello 12 on määräaika siis tarkistuksille tässä mietinnössä. Ja sitten kohta 14. Tässä on kyse raportista 2010 kohesiopolitiikkaan liittyvien vuosien 2007-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Sosa Wagner on tässä, tässä esittelijä. Annankin hänelle puheenvuoron. Olkaa hyvä. Señor presidente. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Todellakin, kuten juuri tuossa toitte esille, kysymys on lausuntoluonnoksesta, joka liittyy mietintöön, jota tehdään aluekehitysvaliokunnassa. Me tässä nyt keskustelemme selventääksemme kollegoille tätä asiaa. Heillä on paljon erilaisia asioita, mistä, mitä käsitellään, joten nyt täytyy hieman kontekstiin asiaa asettaa. Puhumme tässä komission tiedonannosta vuoden 2010 raportista kohesiopolitiikkaan liittyvien vuosien 2017-2013 ohjelmien toteuttamisesta. Tämä tiedonanto on mielenkiintoinen, koska ensimmäistä kertaa siinä annetaan kokonaisvaltainen näkemys näiden kohesiopolitiikkaan politiikkaan liittyvien ohjelmien toteuttamisesta näinä vuosina 2007-2013, ja tämä perustuu ennen kaikkea niihin strategisiin kertomuksiin, joita jäsenvaltiot ovat toimittaneet. Näin ollen tämä muodostaa uuden välineen realiteetin näkemiselle. Ja vaikkakin tässä nyt ajan kuluessa tämä on antanut vasta osa kuvan asiasta, niin tämä on aivan äärimmäisen mielenkiintoinen harjoite. Mistä nyt on kysymys Euroopan unionin kehitys- ja kohesiopolitiikassa? Mikä sen tarkoitus on? Mitä se palvelee? No, mielestäni kaksi tärkeintä haastetta, jota Euroopan unionin instituutiolla on, eli köyhimpien alueiden kehitys, köyhimpien ja rikkaimpien alueiden vastakkainasettelu sekä taloudellisten ja sosiaalisten eriarvoisuuksien vähentäminen Euroopan unionin sisällä. Nämä kaksi tavoitetta ovat tähdellisiä Euroopan unionin instituutioiden silmissä. Eri toteen perustavanlaatuisia Euroopan rakentamisen näkökulmasta katsottuna – ja nämä tavoitteet ovat tässä mukana kolmen perustavanlaatuisen tekniikan kautta lähentyminen, kilpailukyky ja alueiden välinen yhteistyö. Tiedonannon tavoitteena on helpottaa jäsenvaltioiden välistä keskustelua ja niiden keskustelua Euroopan unionin toimielinten kanssa. Mikä näistä johtopäätöksistä sitten? sitten nousee esille komission johtopäätöksistä, joita se tarjoilee tässä tiedon annossansa. Siellä on kaksi tärkeää asiaa. Ensinnäkin nyt ollaan menossa eteenpäin myönteisellä tavalla niiden sitoumusten osalta, jota on tehty sen osalta, että investoidaan muutoksiin ja uudelleenjärjestelyihin Ajatellaan nyt vaikka in, rahastoa, innovaatiorahastoa pk-yrityksille, puhdas kaupunkiliikenne, aktiivinen politiikka elinikäisen oppimisen ja työmarkkinoiden osalta sekä investoinnit tiettyihin terveys- ja koulutusjärjestelmiin. Näiden asioiden osalta edistysaskelia on otettu merkittävästi ja komissio on tyytyväinen tiedonannossaan tähän edistykseen. Kuitenkaan tätä samaa ei nyt voida sanoa muilta muiden alojen osalta. Täytäntöönpano ei kaikilla aloilla ole tapahtunut tasapuolisesti ja eritoten ne seikat, joiden osalta valitellaan sitä, että ei ole riittävästi menty eteenpäin, liittyvät nimenomaan tämän valiokunnan toimivaltuusalaan toimivaltuuksiin. Energian osalta edistys on hidasta vain 13,3 prosenttia energiahankkeisiin suunnattuista varoista on käytetty. Ja joissakin jäsenvaltioissa, kolmessa jäsenvaltiossa tarkasti sanottuna, on aivan loistavasti edistytty, muissa ei niinkään, joten edistystä on saavutettu, mutta se on ollut hyvin epätasapainoista. Sitten digitaalikehitys ja laajakaistan leviäminen. Vain 18,1 prosenttia on tässä pystytty hyödyntämään asiaa. Sitten viestintäteknologia, tässäkin investoinnit ovat alhaisia ja kovin epätasapainossa unionin jäsenvaltioiden välillä. Ja tässä kontekstissa nyt sitten olemme valmistelemassa tätä lausuntoa. Ja tässä tulen korostamaan kahta perustavanlaatuista seikkaa ja haluaisin nyt tuoda ne esille täällä keskustelussa. Ensinnäkin me tulemme pyytämään komissiota, komissiolta, että tämä energiasäästö otetaan automaattisesti mukaan ehtoihin, joiden mukaisesti myönnetään rakennerahastojen ja kohesiorahastojen varoja. Tämä on kaikista tärkein osa meidän lausuntoamme. Ja toinen seikka on se, että pitäisi lisätä varoja jotka suunnataan energiatehokkuutta ja hajoitettuja uusiutuvia energialähteitä koskeviin hankkeisiin. Toiseksikin panemme merkille ja korostamme tätä myös lausunnossamme investointien epätasaisuutta esimerkiksi digitaalialalla. Tämähän tuotiin jo komission tiedonannossakin esille. Tämän vuoksi me pyydämme komissiota ja jäsenvaltiota lisäämään tukeansa näille tieto- ja viestintätekniikan hankkeille ja edistämään sitä koskevaa innovaatiota sekä tehostamaan ponnisteluita joilla voidaan edistää investointeja avoimiin ja kilpailukykyisiin uusiin huippunopeusverkkoihin, jotka ovat avoimia ja kilpailukykyisiä, joilla varmistetaan internetin käyttömahdollisuus yleishyödyllisenä Euroopan kansalaisten välistä digitaalista kuilua kaventavana palveluna. Tämä viimeinen seikka on aivan erityisen relevantti tänä päivänä, internetin käyttömahdollisuus yleisyödyllisenä palveluna on yksi edistyksellisimmistä, innovatiivisimmista, uudistavimmista tavoitteista, joita Euroopan unionilla voi olla. Hieman, jos tässä ajatellaan menneisyyttä ja tarkastellaan historiaa, niin se on vähän sama kuin viime ö, vuosisadan puolivälissä oli pakollinen oppivelvollisuus kaikille lapsille tietyillä alueilla. Oppivelvollisuus, pakollinen oppivelvollisuus oli sitä, mitä tänä päivänä on internetin käyttömahdollisuus yleishyödyllisenä palveluna. Niin, että todellakin päästään eroon tästä digitaalisesta kuidusta eri kansalaisten välillä, rikkaiden ja köyhien välillä, kaupunkilaisten ja maaseudun väestön välillä. Ja tämä on myös sellainen seikka, jota tässä, valmi- tässä lausunnossa tulen korostamaan. Ja viimeiseksi tässä muiden ryhmien varjostelijoiden kanssa on oltu yhteistyössä. Me jatkamme tämän mietinnön ö, loppuun saattamista. Kiitoksia. Kiitos paljon. Onko puheenvuoroja tästä aiheesta? Ei taida olla. Haluaisiko komissio käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja Kavle Kukichova aluepolitiikan pääosastosta. Kiitos valmistelijalle lausuntoluonnoksesta. Komissio on kiitollinen esityksistä, joita tässä lausuntoluonnoksessa on. Tyydymme niihin. Pari lyhyttä kommenttia kuitenkin. Kysymyksestä liittyy, liittyy ehdollisuuteen – ja prosenttiosuuteen kohesiopolitiikka investoinnissa energialalla. Ensinnäkin, jos ajatellaan nykyistä ohjelmointikautta, niin kohesiopolitiikan säännöt investointia varten on kirjattu komission asetukseen kohesiopolitiikasta. Asetuksessa ei mainita minkäänlaista ehdollisuutta Komissio on kuitenkin nyt tarkastelemassa ehdollisuutta totta kai, kun muita ohjelmointia ruvetaan tekemään. Asia tulee kyllä esille, ja se on myös viidennessä yhteenkuuluvuuskertomuksessa esillä. Se julkaistaan lähikuukausina Kohesio-foorumissa helmikuussa. Komissio totta kai haluaa vahvistaa laatusuoritusta ja halutaan myös energiasäästöä käyttää ehtona. Kyllä se esille tulee. Toiseksi kyse energiainvestointien osuudesta kohesiopolitiikassa komissio on puuttunut tähän kahdenkeskiseltä pohjalta jäsenvaltioiden kesken. On syytä todeta, että on jäsenvaltioiden harteilla kääntyä komission puoleen ja käynnistää keskustelu. Heidän täytyy ryhtyä toimiin. Meillä on Jasper-väline olemassa komissiossa, se on tekninen väline, jäsenvaltioiden auttamiseksi täytäntöön panemaan tärkeimpiä hankkeita tärkeimmillä aloilla, kuten energian alalla. Välinen tarkoituksena on kohottaa laatua ja lisätä määrää hankkeissa tärkeimmillä aloilla. Tässä pari huomiota teidän esityksiinne. Kiitoksia kovasti. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Kiitos paljon. Ei täällä olla muita puheenvuoroja. Hyvä kollega, tekin olette siis tehneet hyvää työtä. Määräaika tarkistukselle on 1, 11. marraskuuta keskipäivällä. Ja nyt haluaisinkin ehdottaa, että käsittelemme kohtaa 15 kollegan Remek kanssa, jos kollega Remek on siis samaa mieltä siitä, että otamme tämän kohdan nyt toivottavasti ryhmät myös huolehtivat siitä, että varjoesittelijöitä tiedotetaan. Haluaisin nyt antaa puheenvuoron kollega Remekille. Olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. I když je to trošku neočekávaný... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No tämä tuli nyt hieman yllätyksen ja kellokin on kovin vähän näin aamusta, mutta katsotaan nyt, mitä saan aikaiseksi. Suurin osa teistä on varmaan tietoinen, tietoisia siitä, että oma mietintöni on tässä jo hetkisen aikaa pyörinyt käsittelyssä. Henkilökuntani ja minä ja muutkin epäilemme, että tilanne on nyt vielä surkeampi kuin silloin, kun ensin aloimme työstää tätä Tilanne on huonoa, huonompi, koska hankkeen vanhat ongelmat ovat yhä voimissaan. Eli ensinnäkin, millä tavalla tämä hanke rahoitetaan ja sitten koko kysymys siitä, mitä tästä eteenpäin sitten tehdään. käytettävissä olevien tietojen pohjalta, ja olen ollut useissa korkean tason konferensseissa, joissa tätä asiaa on käsitelty, niin minusta näyttäisi siltä, että kukaan ei kyseenalaista hanketta kokonaisuudessaan. Hanketta ja sen toteuttamista edelleen toivotaan. Syyt on selitetty tässä mietinnössä, joka on ollut jo luettavissa jonkin aikaa. Eurooppa haluaa pitää kiinni kilpailukyvystänsä eri toten Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan ja monien muidenkin maiden suuntaan. Omasta mielestäni avainasemassa tässä on edelleen kysymys siitä, että meillä ei edelleenkään ole komissiolta perustietoja, jotka komissio meille jo lupasi päivää sitten. Ennen kuin me nyt nämä tiedot saamme, niin ei ole oikeastaan mitään järkeä saattaa tätä mietintöä loppua, loppuun tai edes jatkaa työtä sen osalta. Euroopan komissio on se taho, joka pitää käsissään tämän hankkeen kannalta elintärkeitä tietoja. Äskettäin kuulimme, että avaruuspolitiikka otetaan mukaan teollisuuspolitiikasta annettavaan tiedonantoon, mutta valitettavasti emme ole voineet keskustella asiasta tällä viikolla asiasta vastaavan komission jäsenen kanssa, joten me emme nyt vain yksinkertaisesti tiedä, onko näin. Toinen tähdellinen seikka minun mielestäni on seuraava. ainakin nyt vaikuttaisi siltä, että useat Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat käytännössä pesseet kätensä tästä hankkeesta. Tämä seikka mielestäni on myös tulosta siitä, mitä komissio on nyt puuhannut ja siitä, että komissio ei ole toimittanut niitä tietoja, joita se on luvannut. En nyt puhu tästä sen enempää ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitoksia. Bedanke mich auch herzlich. Kiitos oikein paljon. Kollega Bresina, olkaa hyvä. Děkuji, děkuji za slovo. Kiitoksia kovasti, herra puheenjohtaja. Voin hyvin tukea esittelijän näkemystä. Me olemme jo kärsimättöminä odottaneet tätä tietoa, jota me tarvitsemme tästä hankkeesta. Menisimme jopa pidemmälle kuin esittelijä. Ja tässä voitaisiin vedota valiokunnan puheenjohtajistoon, että käytettäisiin puhemiestä niin että voitaisiin komissiolle esittää muodollinen kysymys sen selvittämiseksi, mitä oikein on tapahtunut hankkeelle. Me emme ole pystyneet selvittämään, mistä viivästys johtuu. Ehkäpä kenkä kiikastaa, puristaa komissiossa. Siellä se pullonkaula taitaa olla. Muutoin ei tästä päästä puusta pidemmälle. Darf mich bedanken. Kiitos paljon. Seuraavana herra kollega Tosnovski. Kolleguun, děkuji pane předsedo za slovo. Kiitoksia hyvä puheenjohtaja. Minä tuppan olemaan tässä samaa mieltä kollegojen kanssa. Kun itse toimin Galileo-hankkeen esittelijänä, niin komissio aina sanoi, että vuoden loppuun mennessä tai seuraavan vuoden alkuun mennessä rahoituksen yksityiskohdat, yksityiskohdat olisivat tiedossa. Näin komissio totesi aina. Komissio myöskin sanoi, että omistajuuskysymykset pitäisi ratkaista niin, että voitaisiin määritellä se, mihin suuntaan hanketta oltaisiin viemässä. No minusta vaikuttaa siltä, että uusien Galileoa hallinnoivien menetelmien takia olemme nyt aika umpikujassa, koska me emme ole saaneet komissiolta tarvittavia tietoja. Minä vahvasti tuen herran Remekiä ja hänen toivettansa luoda tällainen kattava mietintö tästä, mutta jotta me voimme nyt sitten määritellä, mihin suuntaan nämä hankkeet ovat menossa ja mikä lopullisen ta- lopputuloksen pitäisi olla 2013-2014 jälkeen, niin me tarvitsemme tätä yksityiskohtaista tietoa komissiolta. Me tiedämme, että 2013-2014 ovat perustavanlaatuisia vuosia tärkeydeltänsä tämän ö, hankkeen käynnistymisen osalta. Minä todella olen pahoillani siitä, että komission jäsen ei voinut olla paikalla tänään, tän, täällä tänään, koska hän olisi voinut antaa meille hyvin arvokasta tietoa. Täällä aikaisemmin valiokunnassa olemme kuulleet, että rahoitus- ja hallintotiedot toimitettaisiin meille. Me tarvitsemme näitä tietoja, muuten tätä mietintää ei voi kirjoittaa, koska me emme tiedä, mihin suuntaan tämä hanke oikein on menossa. Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Onko komissiosta joku paikalla? Olkaa hyvä. Michael, please. Yeah. Thanks, Mr. Chairman. Um... Kiitos puheenjohtaja. Puhun pääsihteerin puolesta. Jos valiokunta olisi pitäytynyt aikataulunsa, niin meillä olisi kyllä asiantuntija ollut täällä puhumassa asiasta, mutta kun täällä nyt oli, tuli muutoksia, ei hän ole paikalla. Otan huomioon teidän kommenttinne. Palataan asiaan myöhemmin. Kiitos. Gut, ich bedanke mich. Kiitoksia. Herra Remek, haluaisitko vielä käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. No, eh, je to eh, samozřejmě eh, bohužel téměř pravidlem, že v tak záv... Niin, tämähän on tullut säännöksi. Näissä tärkeissä projekteissa EU:ssa, joka olisi maailmanlaajuisesti näkyvä, niin, niin improvisoidaan. Tämä ei todellakaan ole hyvä suunta Viime aikoina olen huomannut, että julkinen mielipide Euroopassa ja tämän hankkeen suhteen ei ole tukeva. Syyt eivät ole kuitenkaan tiedossa. Ehkä se johtuu siitä, että kukaan ei näe näitä käytännön vaikutuksia. Mutta on huhuja, niin sanottuja varmistettuja huhuja, joiden mukaan, jotka epäilevät tämän hankkeen toteutettavuutta. Ja tämä on todellakin väärä suunta. On todella valitettavaa, että emme ole löytäneet ratkaisua ja että emme pysty rauhallisissa tunnelmissa puhumaan tästä hankkeesta. Vetoan sen puolesta, että me vakavasti teemme yhteistyötä ja kiitän kollegoita saamastani tuesta tämän aiheen parissa. Haluaisin myös tukea kollega Presesnan puheenvuoroa. Ehkä voisimme kokoontua varjoesittelijöiden kesken ja sitten voisimme ehdottaa, miten meidän pitäisi tulevaisuudessa toimia tässä. Kiitos. Kiitos paljon. Ymmärrän oikein hyvin nämä puheenvuorot. Tämä ei todellakaan ole hyväksyttävä tilanne. Herra Remek, teidän pitäisi todellakin ottaa vakavasti tämä herra Presinan ehdotus, että on kokous varjoesittelijöiden kanssa. Ja ehkä voisin ehdottaa myös, että yhdessä teidän kanssanne voisimme yhdessä kirjoittaa kirjeen komission jäsen Tajanille teidän pitää kuitenkin päättää tästä loppukädessä, viime kädessä. Kuukausia tässä on mennyt, menty edes ja taas, eikä päästä eteenpäin. Ja nyt meidän pitää antaa tiukka viesti. Eli jos voisitte kokoontua ja miettiä tätä asiaa, niin olen kyllä valmis yksin tai yhdessä teidän kanssanne kirjoittamaan kirjeen, jotta voimme hieman painostaa tässä asiassa. Olemmeko samaa mieltä? Hyvä. No silloin kiitän teitä paljon ja pyydän sihteeristöä myös edistämään tätä asiaa. Näin olemme saaneet päätöksen myös tämän kohdan 15. Ja nyt meillä on hieman aikaa, koska äänestys alkaa vasta kymmeneltä, eli pieni kahvipaussi, mutta olkaa täältä, täällä kymmeneltä, sillä aion aloittaa kyllä äänestyksen täsmällisesti kymmeneltä. Kiitos.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 Meine, kann man beginnen? Äh, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Hyvät kollegat. Hyvät kollegat, nyt siirrymme äänestämään. Tänään meillä on tärkeät ja monimutkaiset äänestykset. Olisin kiitollinen, jos voisitte kuunnella vielä hetken aluksi, sillä tässä nyt on muutamia huomautuksia, joita pitää tehdä. Ensinnäkin äänestysten jälkeen puhumme vielä kerran kohdasta 15, sillä komission edustaja on nyt tullut paikalle. Ja haluaisin antaa nyt komissiolle vielä tilaisuuden puhua tästä aiheesta. Tästähän oli laajaa keskustelua ja paljon avoimia kysymyksiä, joten äänestysten jälkeen olisin kiitollinen, jos ne kollegat, jotka haluavat lähteä, menisivät nopeasti ulos salista ja muut jäisivät sitten saliin, jotta voimme komission kanssa puhua tästä kysymyksestä. Toiseksi, ja tässäkin haluaisin, että olette tarkkaavaisia. Eilen illalla kahdeksalta tai yhdeksältä sain äänestyslistat ja sitten kymmenen maissa listan omalta ryhmältäni. En halua nyt puhua siitä, miksi näin on käynyt, mutta sanon vain, että seuraavassa äänestyksessä ne äänestyslistat, jotka tulevat vasta myöhään illalla, niitä ei oteta äänestettäviksi. Äänestys siirretään silloin. Sanopa miksi. Minulle oli vaikeaa puheenjohtajana tarkastella tätä asiaa. Ne kollegat, jotka täällä äänestävät tänään, on, niille on mahdotonta todella äänestää näistä asioista. Se on todellakin mahdotonta. Ja en haluaisi kenellekään tässä tehdä syytöksiä, mutta näin emme voi menetellä, jos haluamme todellakin vakavalla mielellä äänestää näistä asioista. Niinpä haluaisin että äänestyslistat ovat iltapäivällä päivää aikaisemmin käytettävissä, jotta kollegat voivat lukea ne. Jos näin ei ole, niin silloin äänestys siirretään, ja ei se ole huono juttu. Ja melkein tein näin jo tänään, mutta nämä teemat ovat nyt tärkeitä ja ne ovat kiireellisiä. Joten, ja tämä viikko, joka oli viime joka edelti tätä, niin se oli ed- erityinen viikko. Ja toivon, että kaikki ymmärtävät, että nyt menetellään näin. Tämä on kaikille parasta. Tässä siis tämä toinen huomautukseni. Kolmanneksi sitten haluaisin, että ymmärrätte, tänään meillä on monia äänestyksiä, monimutkaisia äänestyksiä. Ja meillä on tänään se ongelma, että meidän pitää vielä opetella tätä tekniikan käyttöä. Luis ei ole vielä täällä. Ja Luis on sihteeristöstä ainoa, joka voi käyttää, pystyy käyttämään tätä tekniikkaa. Olemme yrittäneet organisoida tämän, järjestää tämän asian, mutta haluaisin nyt pyytää kärsivällisyyttä kaikilta tässä asiassa. Ja sitten vielä kollega Thomas haluaisi käyttää puheenvuoron. Ole hyvä. Puheenjohtaja, olen aivan samaa mieltä siitä, että ei tämä ole kunnon työnteko, jos äänestysluettelot tulevat viime tingassa. Esitänkin, että tämä tulee koordinaattorit kokoukseen ensi kerralla, että me sitä mietimme. Vihreiden analyysi on, että mietinnössä, jossa on teknisiä kokouksia ollut henkilöstön kanssa, yksityiskohdat on pystytty ratkaisemaan ja ajoissa tulevat äänestysluettelotkin, mutta mietinnöissä, joissa syistä, joihin on nyt mennä, on tietyllä ryhmillä strategiana estää tekniset kokoukset. Sitten on hyvin vähän aikaa varjojen ja teknisten yksityiskohtien välillä. Se merkitsee sitä, että tulee viivästyksiä. Tästä pitäisi keskustella yksityiskohtaisen koordinaattoreiden kesken, että löydetään ratkaisu. Kiitos tästä kommentista ja tuesta ole hyvä. Niin haluaisin tukea teitä ja lisäisin vielä, että yleisesti ottaen voidaan huomata, että parlamentin työlaatu on heikentynyt kansalaiset äh, ovat sitä mieltä, että tässä nyt äänestetään mistä tahansa ilman, että tiedetään, mistä äänestetään. Me saamme tarkistustekstit aina liian myöhään ja koordinaattorit väärin hyväksyvät sen, että äh, tarkistukset voi jättää englanniksi. Meillä on työn rytmi heikentynyt, monikielisyys on heikentynyt ja tässä täytyisi todellakin pohtia tarkasti parlamentin työtä kokonaisuudessaan. Kiitos. Todellakin seuraavasta kerrosta lähtien me menettelemme juuri näin. No niin, ja nyt sitten menemme yksittäisiin aiheisiin. Ensimmäinen äänestys on tästä hiilikaivosasiasta kollegalta Jadot. Teillä on asiakirjat, äänestyslista myös ja aloitamme nyt äänestyksen. Tarkistus 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta anteeksi. Kyllä, tästä pitää äänestää. 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan 70 uudelleen puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 72, anteeksi. Se raukeaa 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 74, anteeksi, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Kompromissi yksi. Ensiksi testiäänestys näiden teknisten vaikeuksien takia. Testi, äänestys, testi, vain testaus. Ja yksi liikaa. Kaksi liikaa. Nyt EPPkin on ok. Ja sitten äänestetään uudelleen kompromissista yksi. Avattu. Ja äänestys loppuu. Eli hyväksytty. Sitten 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja 26 oli sama. 24 puolesta. 24 puolesta. Tässä on suullinen tarkistus puolesta. 24 suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan ei selkeää e, uudestaan. 24 suullinen tarkistus ja koneäänestys. Äänestys alkaa. EPP yksi liikaa. Hyväksytty. 23 suullinen tarkistus. Anteeksi, se raukeaa. Eli 16, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta Onko ongelma? Mieć poprawkę taką, wykreślić wyraz only z poprawki. Haluaisin, että tämä sana only otettaisiin pois tästä kompromissiehdotuksesta. Drugiej części paragrafu. Ja, also bei Kompromiss... Toisessa osassa siis. Scheint abgesprochen zu sein. Tästä on ilmeisesti puhuttu, eli että sana only poistetaan. Oletteko samaa mieltä? suullinen tarkistus. Eli kompromissi kolme tällä pienellä tarkistuksella puolesta. Kompromissi kolme vastaan tyhjää hyväksytty. viisi puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa 95. Anteeksi, 95 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan sata, Äänestys alkaa. Loppuu. Äänestys siis loppuu. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 101. Sata yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sata kaksi raukeaa, 20 raukeaa, Sata neljä. 103, siitä pitää äänestää 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksikymmentä on hoidettu, 104 raukeaa, 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 106 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistetaan. 24 tarkistetaan. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 107. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tämä pitää tarkistaa. 25 puolesta 25 siis puolesta vastaan. Tyhjää. Koneäänestys. 25 puolesta. Eli äänestys siis avautuu. Päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta anteeksi raukeaa. 190 raukeaa. 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 112, 113, 114 puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys tarkistetaan. Äänestys au, au, alkaa 112, 113, 114. Äänestys loppuu. Yksi liikaa. otetaan uusiksi. 112, 113, 114 äänestys alkaa. Hyväksytty. 29 puolesta vastaan. Otetaan uusiksi. 29 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan tämä. 30 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja hylätty. 30 puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 31, 32 raukeaa, kaksi raukeaa. Anteeksi, 31, siitä pitää äänestää. 31 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 31. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32. Siitäkin pitää äänestää. 32 puolesta vastaan 32 uusiksi puolesta vastaan tyhjää ja hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta vastaan. Tarkistetaan. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kaksi EPPltä liikaa. Otetaan uusiksi. Äänestys päättyy. Äänestys otetaan uusiksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksikymmentäseitsemän puolesta ja yksi oli tyhjä. Ja sitten 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 34 34 ja 35 raukeaa. 3, 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. 36. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Yksi EPP siis liikaa. Ja tämä on hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tämä oli selkeä tulos. Haluaisitko tarkistaa? No, tarkistetaan kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Melkein selkeä siis. Sitten 37 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 41. Anteeksi. 41 ja 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 39 puolesta Anteeksi, se raukeaa. Tämä on monimutkaista, sillä tässä ei ole kyse pelkästään kompromissista, vaan yksittäisistä tarkistuksista. 40 raukeaa. 4. 4 raukeaa myös. 42, siitä äänestetään puolesta. Vastaan. uudestaan. 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 7. Puolesta. Vastaan. Tarkistetaan kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26, 26 tulos. 45 puolesta vastaan. Tarkistetaan puolesta. vastaan. Tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 48 ja 49 identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 51 51 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, tarkistetaan. 53, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yhdeksän seuraavaksi. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää, hylätty 11 puolesta. 64 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta anteeksi se raukeaa. Sitten loppuäänestys ja herra Jado, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Euh, Herra puheenjohtaja, minä tiedän, miten vahvasti kulttuurinen, poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen kysymys hiili, hiilen käyttö ja kaivonta on. Mutta se, että nyt tässä äänestetään tästä talousarviosta, niin tämä ei ole talousarviollisesti pelkästään vastuutonta, vaan myös sosiaalisesti ja poliittisesti, joten en halua omaa nimeäni, omalla nimelläni allekirjoittaa tätä mietintöä. Das nehmen wir zur Kenntnis und stimmen jetzt über den gesamten. Ja nyt äänestämme tästä koko mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Mietintö on hyväksytty. Sitten kohta kahdeksan, energiatehokkuus. Mietintö on teille ja tämä on hyvin monimutkainen. Aloitamme. 63 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolme puolesta viisi raukeaa. Eli 83 koneäänestys. 83 koneäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 8 plus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 89 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 107 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Koneäänestys. Toinen osa. 114. Äänestys alkaa. ja yksi EPP liikaa, 27-27 hylätty. Kompromissi 12 plus 1, anteeksi, 116 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 plus 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 90, 90 raukeaa. 12 plus 1 tarkistetaan. Koneäänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 90 raukeaa. Kompromissi 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan ja hyväksytty. 91, siitä äänestetään erikseen. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 15. 91 tarkistetaan. 91 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja loppuun. Hylätty. Kompromissi 15. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 122. kaksi. kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta Sata ensimmäinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 26, 26 ja 0 tyhjää. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 raukeaa. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 150 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompressi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 182 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 186 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyvät kollegat, en sanonut vielä tulosta ja te ette kaikki äänestäneet, joten haluaisin, että nyt äänestetään kunnolla 187 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten tarkistetaan kuitenkin vielä. 187. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 194 raukeaa. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 211 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 233 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 234 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Toinen osa tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolmas osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 98 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, anteeksi, toinen osa raukeaa 238 Esittelijä haluaisi huomauttaa tähän jotain. Olkaa hyvä. Puheenjohtaja, kaksi, kahdeksan tarkistuksen toinen osa, 20 kohta. Se on kompromissilla hoidettu, kompromissilla 28. Okei. Okay. Also is covered, dann eli... No niin, eli tämä on hoidettu. Ja sitten menemmekin suoraan Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 252 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 253 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 254-257 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 31 plus 1. Tämä on monimutkaista. 31 plus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 272. Herra Benson. Point of order. Tästäkin työjärjestyspuheenvuoro 32 on jo hoitanut tämän tarkistuksen. Danke für den Hinweis. Also... Kiitos tästä Eli tämäkin asia on hoidettu. Herra Jadot, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Pahoittelen, herra puheenjohtaja, mutta minä en ole samaa mieltä. Minun mielestäni tarkistusta ei ole katettu. Gut, jetzt, äh, wie entscheiden wir das jetzt? No niin, mitäs sitten teemme? Toinen sanoo, että on, tämä on jo katettu, toinen sanoo, että ei. Näinhän on käynyt aikaisemminkin, miten näiden tarkistusten kanssa pitäisi menetellä. Ehkä meidän pitäisi äänestää, jos tämän tarkistuksen tekijä haluaa sitä. kaksi äänestetään. 272 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 274. kahdeksankymmentäneljä, kahdeksankymmentä viisi ja kahdeksan kuusi. kaksisataakahdeksankymmentäneljä viiva kaksisataakahdeksankymmentä kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Eli hylätty kompromissi. Tarkistetaan. 284, 225 ja 286 äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty yhdellä äänellä. Kompromissi 32 plus 1 puolesta. Vastaan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 301 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 301 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksitoista toinen osa. Siitä äänestetään erikseen puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Suullinen anteeksi, tarkistetaan toinen osa tarkistusta 311. Vain tästä toisesta osasta siis äänestetään nyt. Koneäänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. Sitten esittelijän ehdotus suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty. 312 puolesta vastaan. tarkistetaan. 312 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tätä on joskus vaikea tunnistaa. Kompromissi 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 321 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 321 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 322 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 324 puolesta vastaan. 324 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 325 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 328 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 328 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Tämä on hylätty. 329 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 329 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 337 puolesta 337 puolesta vastaan 337 on hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 339 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 343 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 344 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa on jo katettu. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 346 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 43 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 349 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 46. Herra Benson, olkaa hyvä. Niin. 364 tarkistuksesta 35a kohtaan. Kompromissi 39 on jo se hoidettu. Okei. Okay. Dann müssen nyt aber No niin, eli sitten kompromissi 46. Puolesta Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 371 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 372 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 372 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 373 puolesta vastaan tyhjää. 373 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 375 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 375 tarkistetaan, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Tätä yhtä erottavaa ääntä on välillä vaikea nähdä. 376 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 378 puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. 379 puolesta vastaan vastaan tyhjää hyväksytty. 385 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta Tarkistetaan ensimmäinen osa, 385 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 47 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 48 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 397 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan 397. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 397. Äänestys päättyy. Eli toistetaan tämä äänestys. Tämä oli liian nopea, Liian nopea toiminta. 397. Koneäänestys. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. Kannatti tarkistaa. Ja sitten, sitten 400 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 402. 402 raukeaa. Ja sitten kompromissi 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 puolesta vastaan. Liian nopeasti. 410 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 410 tarkistetaan. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 414 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 415 puolesta. 414 tarkistetaan vielä. Äänestys alkaa ja päättyy. Ja hylätty. 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 416 puolesta. 416 puolesta vastaan. 416 puolesta nyt vastaan. Tämä tarkistetaan. Äänestys alkaa. Yksi EPP liikaa. Ja tämä on hylätty. 417 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 418 puolesta vastaan tyhjää hylätty niukasti tarkistetaan tämä vielä. 418 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Ja tämä on hyväksytty. 420 puolesta. 420 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 420 tarkistetaan. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 424 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 suullinen tarkistus puolesta. Olkaa hyvä, Vilal Katsaras. Kun läsnä olevat äänestysoikeudet, äänioikeututut äänestävät, niin mikä se on se kokonaismäärä periaatteessa, kun kaikki äänioikeutetut jäsenet äänestävät, kun ovat läsnä, niin mikä on äänten kokonaismäärä, joka pitäisi näkyä sitten taululla. Normaalisti 53, mutta toisinaan kaikki kollegat eivät äänestä. Joskus siis on niin, että jotkut kollegat eivät äänestä. Ja tänään oli aina 53. We are 60. No. Niin yhteensä 60 on meitä. Niin ei, ei, anteeksi, minulla on väärää tietoa. 55 normaalisti, jos kaikki ovat paikalla. Ja 53 on ollut meidän tuloksena yleensä tässä näissä äänestyksissä nyt. Eli kaksi eivät ole paikalla. No niin, kompromissi yksi uudelleen. Kompromissi yksi puolesta. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. Puheenjohtaja korjaa. Kompromissi niin anteeksi, olemme tässä tarkistusta 20 suullinen tarkistus puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan. 24 tarkistetaan siis. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki kollegat äänestäneet jo? Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 37, 38, 39 puolesta vastaan Tarkistetaan. 37, 38, 39 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan vastaan tyhjää hylätty. 45, 44 puolesta, 44 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Anteeksi, puheenjohtaja korjaa hylätty. 45 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 45 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 46 raukeaa, 47 puolesta vastaan Eivätkö kaikki äänestäneetkään? Niin, tämä on sitten hyväksytty. Kompromissi 6 plus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Luulen, että on hylä, se on hylätty. No, tarkistetaan tämä toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Viisikymmentä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 raukeaa. Sitten 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 suullinen tarkistus 57 puolesta. Herra Paul Rybich, olkaa hyvä. Niin, tämä on minun tarkistukseni. Ja itse asiassa en ole kyllä tästä aivan samaa mieltä tästä suullisesta tarka- tarkastuksesta. Eli herra Rybich haluaisi siis ilman suullista tarkistusta Ilman suullista tarkistusta äänestys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kollega Ryby 57 ilman suullista tarkistusta ja äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 59 vast, puolesta vastaan tyhjää ja hylätty. 60. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 60. Äänestys alkaa. hyväksytty. Anteeksi, se on siis hylätty. 62 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ja sitten numero yksi. Anteeksi, puonita korjaa. Viisi puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi raukeaa ja sitten 3, 4, 6, 7, 8 ja 9 yhdessä puolessa vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi envi, yksi ja kaksi raukeaa, kolme raukeaa myös, neljä, neljä envi puolesta vastaan tyhjää hylätty. viisi raukeaa, Envi kuusi. Envi kuusi, puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kuusi, seitsemän Envi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 12 Envi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 Envi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 16 envi puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Yhdeksäntoista toinen osa puolen, puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 22 raukeaa. 23 envi puolesta vastaan, uudestaan 23 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan. 23. Äänestys päättyy. Ja hyväksytty. 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty 25 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 33 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty 34 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty 35 puolesta vastaan tyhjä. hyväksytty. Sitten regi 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Yksi EPP liikaa. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut. Sitten seuraava mietintö, eli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 Täh! 34 puolesta, puolestaan, sanoi puheenjohtaja. Ei kun äänestys on alkanut. Päättyy. Hyväksytty. Ystävät oli salissa. Kompromissi kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 36 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 38 puolestaan vastaan. Tyhjää, hyvä, hylätty. Ei, hyväksytty korjaa. Hyvä, hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjä hyvä, hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 53 puolesta vastaan tyh vastaan. No niin, vielä kerran. Tässä on joku hämmentynyt ihan. 53 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 55 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kompromissi 2 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 20 Piipperiltä. Piipper, ole hyvä. Für die Abstimmung. Niin, haluaisin tästä EPPn äänestyslistasta vielä ilmoittaa, että varjoesittelijä ilmoitti minulle, että EPPlle pitäisi suositella, että tarkistus 20, sitä pitäisi kannattaa. Selvä, eli 20 puolesta vastaan, tyhjä hyväksytty, 21 puolesta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 tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viisi ensiksi vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten 15. 15 itse asiassa nyt raukeaa. 20 puolesta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 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 31 raukeaa, 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Sitten Rova kohmerinen mietintöön. Yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty neljä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty Viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan, vastaan tyhjää hyväksytty. 11 puolesta vastaan Yksitoista tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Ja se on hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää, hylä, hyväksytty. 13 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 14 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 15 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 16 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 17 puolesta vastaan, tyhjää, Hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty 22 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan 22, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 26 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty 27 puolesta, 27 itse asiassa vedetty pois. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 30 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan, tarkistetaan 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty selkeästi. 31. Puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 32 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 33 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 35 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 36, se raukeaa. 37 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 38 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja loppuäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja sitten Arova Ekin mietintöön. Tämä on viimeinen äänestys. Ehkä voisimme tehdä tätä seuraava. Niin, siirrytään kompromissiin yksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 10. Äh, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten kompromissi neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kuusi puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kom- anteeksi, 36 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan Tarkistetaan 45. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ko- Anteeksi, puheenjohtaja korjaa. 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta anteeksi puheenjohtaja korjaa. 63 ensimmäinen osa. 63 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 76. Pitääkö nämä kaikki e- erikseen äänestää vai voisimmeko tehdä tämän yhtenä ryhmänä? Eli siis 76 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 77 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. 79 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 81 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 82 puolesta, anteeksi, Lena Ek, olkaa hyvä. Uh, uh, uh, Suullinen tarkistus tässä. Rouva Gutierrez Rodriguezilta. Teksti on seuraava. CO2 sequestration. The agroforestry trees should be considered in the same way as all non-productive traditional woodlands regarding the fight against climate change and I would... Uh... Minä äänestäisin tämän puolesta. Minä hyväksyisin tämän suullisen tarkistuksen. 82, 82. Gut, also Hyvä. Eli 82 tällä tarkistuksella puolesta vastaan, tyhjä, hyväksytty. Yksi. Yhtenä ryhmänä 1-9. Yhtenä ryhmänä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut. Haluaisin kiittää sihteeristön edustajaa. Hän käytti tässä tekniikkaa ja samalla teki tätä listaa, eli todellakin multitaskingia tässä. Kiitos. Hän ansaitsisi tästä kyllä aivan tunnustuspalkinnon. Kiitos paljon. haluaisin pyytää nyt hieman hiljaisuutta, sillä Kohdasta 15 haluaisimme vielä puhua tässä kohdassa komission kanssa. Hyvät kollegat, ne, jotka eivät halua osallistua tähän keskusteluun, olkaa hyvä ja poistukaa tästä salista. Ja sitten haluaisin myös, että tällaisia monimutkaisia äänestyksiä ei tulisi enää tulevaisuudessa. Kollega Remek, haluaisitteko vielä aluksi sanoa jotain tästä asiasta vai pitäisikö komission aluksi käyttää puheenvuoro? Já myslím, že můžete rovnou komisi. Minä ajattelen, että voidaan kuulla, kuulla suoraan komissiota. Ransimaal. Hyvä. Sitten komission haluaisin hiljaisuutta, hyvät kollegat. Komission edustaja erikseen odotti vielä tätä keskustelua täällä, hyvät kollegat. Voisitteko ehkä hieman olla vähän hiljempaa? Hyvät naiset ja herrat. Haluaisin, että nyt keskityttäisiin tähän, tässä komission puheenvuoron. Olkaa hyvä. Ekaterina Kavara. En tiedä, lausuinko tämän nimen nyt oikein. Olkaa hyvä. Tout à fait correct, monsieur le président ihan pitää paikkansa. Je vous remercie tout d'abord. Haluaisin kiittää teitä siitä, että annatte minulle puheenvuoron ja pyydän omalta osaltani anteeksi sitä, että en ollut paikalla tänään tänä aamuna siinä vaiheessa, kun tätä kohtaa käsiteltiin. Tämän lyhyen puheenvuoronin tavoitteena on tiedottaa teidän valiokunnalle työn edistymisestä tämän asian osalta, eli eurooppalaisen satelliittinavigointiohjelmien väliarvioinnista. Kuten hyvin tiedätte, komissiolla on velvoite niin juridinen kuin ohjelmallinenkin toimittaa parlamentille ja neuvostolle tämä kertomus ja antaa teille tietoja niin ohjelman edistymisestä ja uskokaa tai älkää, olemme monissa asioissa onnistuneet. Ja meidän täytyy myös antaa teille tietoja vaikeuksista. Ja kuten tiedätte, viimeisten parin vuoden aikana näitä vaikeuksiakin on riittänyt. Samoin niistä riskeistä meidän täytyy kertoa, joita vastassa on ollut, ja niistä haave, äh, haasteista, joita tulevaisuus äh, edustaa Galileon osalta. Komissio, hyvä puheenjohtaja, on täysin tietoinen siitä, että teidän valiokuntanne odottaa tätä väliarviointia. Se on odottanut sitä viimeiset 6-7 kuukautta. Tunnustamme, että maaliskuusta lähtien herra Remek on odottanut komissiolta merkkiä ja tietoja niin, että hän voisi antaa parlamentin kannan navigointiohjelman haasteista. Tänä päivänä muutamalla sanalla haluaisin hieman perustella tai ainakin antaa syyt siihen, että tiedojen, tietojen saanti on viivästynyt. Ennen kaikkea näitä syitä on kaksi ja ne liittyvät yhtäältä ohjelmointiseikkoihin ja toisaalta institutionaalisiin asioihin. Mitä tulee tähän ohjelmointiin? Haluaisin todeta tässä, että komissio haluaisi tämän väliarvioinnin kautta aloittaa hyvin vakavalta, vakaalta pohjalta keskustelun parlamentin ja neuvoston kanssa. Tässä kontekstissa komissio haluaisi toimittaa teille täydellisen, vahvan, realistisen asiakirjan. Näin ollen komissio odottaa, tietoja, ennen kaikkea rahoituksellisia, vakaita tietoja, jotka mahdollistaisivat sen, että komissio voisi hyvin arvioida tämän tilanteen ja kehittää realistisia vaihtoehtoja. Tänä päivänä voin kertoa teille, että komissio pystyy toimittamaan antamaan nämä kaikki rahoitustiedot, koska kehitysvaihe on nyt lopuillansa. Ja 2011 nämä neljä satelliittia pitäisi lanseerata. Me olemme nyt viimeisten viikkojen aikana neljä sopimusta allekirjoittaneet. Ja kaksi muuta sopimusta pitäisi allekirjoittaa tämän vuoden lopussa ensi vuoden alkupuolella. Institutionaaliselta puolelta toteaisin, että vaikka Galileo haluaisi palveluna edetä aivan omillaan, niin ei pidä unohtaa sitä, että ennen kaikkea tämän ohjelman rahoituksellisen ohjelmoinnin, sitä pitäisi koordinoida komission kanssa. Missä tänä päivänä sitten ollaan menossa? Te tiedätte, että 19. lokakuuta komissio on hyväksynyt tiedonannon Euroopan unionin talousarviosta. Ja tämän jälkeen Kalleille jo ohjelma ja ohjelman hallinnoijalla ei ole epäilystäkään siitä, että lisärahoitusta Galileo-ohjelmalla ei tule ennen vuotta 2014. Kaikkien näiden seikkojen vuoksi komissio, aivan kuten komission jäsen Tajani viime kerralla Strasbourgissa syyskuussa teille kertoikin. Komissio aikoo edetä tässä kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe on seuraava. Tämän vuoden loppuussa, ensi vuoden alussa, tarkoituksena on hyväksyä tiedonanto tämän ohjelman väliarvioinnista ja tämä esitetään sitten parlamentille ja neuvostolle. Varapuheenjohtaja ennen tämän tiedonannon virallista hyväksymistä komissiossa aikoo koota yhteen Galileon institutionaaliseen paneeliin informoidakseen parlamenttia ja neuvostoa niistä vaihtoehdosta, jota tässä väliarvioinnissa aiotaan esittää. Toisessa vaiheessa ja siinä vaiheessa, kun aiotaan keskustelu tämän tiedonannon pohjalta ja niiden suuntaviivojen pohjalta, joita parlamentti ja neuvosto komissiolle toimittavat, me vuoden 2011 loppupuolella aiomme antaa lainsäädännöllisiä ehdotuksia Galileosta edelleen tässä ottaen huomioon uudet rahoitusnäkymät. Huomaatte siis, että komission kannalta tämä intensiivinen keskustelu, joka, jota täytyy käydä meidän ja teidän välille, välillä on tärkeääkin tärkeämpi ja erittäin tarpeellinen, jotta voidaan hyvin tätä ohjelmaa viedä eteenpäin. Sallikaa minun hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, tässä puheenvuoroni lopuksi muistuttaa teille parista asiasta. Ensimmäinen on se, että Galileo on komission silmissä, aivan kuten teidänkin silmissänne, edelleen strateginen ohjelma. Tämän ohjelman hallinnoitsijana komissiolla on velvollisuus, mutta myös kunnia mahdollisimman pikaisesti tämä ohjelma saada käyntiin parhaissa mahdollisissa olosuhteissa, jopa ilman näitä lisävaroja ennen vuotta 2014. Meidän tavoitteenamme on päästä markkinoille, olla valmiina markkinoille vuodesta 2012. 2014 lähtien. Näillä satelliiteilla, jotka lanseerataan siihen mennessä, Galileo on valmis antamaan kansalaisillemme, mutta myös koko maailmalle kolme palvelua, jotka todella ovat kaikkien kansalaisten saatavilla monina erilaisina palveluina. Tähän päivän mennessä komissio on ollut iloinen siitä, että sillä on ollut parlamentin tuki takanaan. Ja uskon, että sama ajatus tulee olemaan johtotähtönä myös tulevaisuudessa parlamentin osaltakin, koska tämä ohjelma ei ole pelkästään komission aloite, vaan Euroopan unionin aloite ja kaikki ovat valmiita sitä tukemaan. Kiitän teitä ja olen valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Jos mikrofonia. Eh, niin, ei kun halusin vain kiittää komission edustajaa tästä selkeästä esityksestä. Jos ajatellaan parlamentin tukea, niin on hyvä muistaa, että järjestettiin tärkeä konferenssi parlamentissa pari viikkoa sitten. Silloin sopimuskin allekirjoitettiin Galileon osalta. Se osoittaa, miten tähän on parlamenttikin sitoutunut. Puheenjohtajakin jo tuli, että tähän saakin puheenvuoron. Niin Albrecht oli puheenvuoron, olkaa hyvä. Oui, merci madame la présidente. Uh, je crois Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. No Galileoon liittyvä ongelma. Täällä on jo aivan riittävästi sanottukin siitä, että tämä homma on nyt lanseerattu. Siinä on ollut merkittävää viivästystä. Se nyt ei mitenkään yllätä, kun ottaa huomioon tämä avaruusohjelma, jossa alkuperäinen talousarvio on ylitetty. ITERin e hyötynä tässä on se, että emme, nyt mitään ei ole vielä ö, laitettu paikoillaan, joten nyt todellakin pitäisi komissiolta saada sellainen ohjelmointi, ajatus, minkä verran tässä maksaa tämän hyödyntäminen kokonaisuudessaan, ei pelkästään nämä 18 satelliittia, vaan koko järjestelmän hyödyntämisen kustannus eikä pelkästään seuraavaksi pariksi kolmeksi vuodeksi tästä eteenpäin, vaan pari 30 vuotta, joka menee siihen, että tästä tulee operationaalinen järjestelmä. Minun mielestä tällainen puolijärjestelmä 18 satelliitilla ei tämä nyt kannata. Jossain vaiheessa kenties pitäisi myöskin miettiä, minkä verran maksaa tämä nolla vaihtoehto. Eli lopetetaan kaikki verrattuna siihen sitoumukseen, joka nyt on tehty jos sanotaan vaikka, että jos katsotaan Euroopan unionin tulevaisuuden näkymien rahoitusta, jos nyt pitäisi lopettaa tämä systeemi, niin tämä maksaisi tämän verran, ja sitten jos mentäisiin loppuun asti, niin tämä maksaisi tämän verran. Minulla on se vaikutelma, että tässä nyt ollaan vähän puolivälissä asioissa, eikä tämä tyydytä minua. Yhtäältä ei tiedetä, että voiko tästä järjestelmästä tulla täysin tuo, toimiva, ja jos se ei ole täysin toimiva, niin se on ihan turha. Joten tässä on vastakkainasettelua ja pitää miettiä, miten investoidaan nämä, tämä, nämä resurssimme, jotka ovat valitettavasti rajalliset. Tässäpä minun pohdintani asiasta ja minä sanoisin vielä, että niin pitkään kuin meillä nyt ei ole täydellistä rahoitusnäkymää tässä, niin on ky- kyllä vaikea ottaa mitään järkevää kantaa tähän aiheeseen. Danke, kollega Ransdorf. Kiitos, äh, kollega Ransdorf, olkaa hyvä. Ähm. Kiitos puheenjohtaja. Minä rajoittaudun toteamaan vähän seuraavaa, koska olen jäsenvaltiosta, joka on kovasti kiinnostunut tästä kalilo ohjelmasta Sanoisin, että olen tosi pettynyt näistä viesteistä, joita kuulimme. Niiden mukaan mitään edistystä ei ole saatu, eikä täällä oikeastaan ole mitään mistä keskustella toistaan olen tosi pettynyt. Äh, Frau Kollegin Tikau. Rouva Tikau, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să mulțumesc Niin, minä haluaisin myös kiittää komissiota tästä esityksestä. Halusin, haluaisin suositella komissiolle, että tulevassa ö, ähm, tutkimuksen puiteohjelmassa kahdeksas, kahdeksan vapautettaisiin lisävaroja tutkimukseen, sillä kun nyt puhumme Galileosta, niin onhan kyse kaikista puitteista ja infrastruktuurista. Nämä 18 satelliittia, kyllähän minä tiedän tämän asian, mutta se, ne, se ei riitä. Tämä myös maanpäällinen infrastruktuuri, se ei riitä, kun ei ole, niin kauan kuin ei ole minkälaisia palveluja, jotka todella tekevät käytettäväksi nämä Galileo-sovellukset, niin, niin silloinhan nämä 18 tai 30 satelliittia, eli 18 satelliittia vuoteen 2014 mennessä ja 30 satelliittia vuoteen 2018 mennessä. Niin, eli siis tässähän on kyse nyt myös rinnakkain näistä palveluista, jotka ovat välttämättömiä. Ja meidän pitää tehdä tästä koko investoinnista hyvin kannattava. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ensinnäkin haluaisin vain todeta, että on todellakin hyvin vähän tyydyttävä, että meillä on niin vähän tietoa taidella komission puolelta, kun jo pitäisi miettiä rahan hyväksymisestä Galileolle. Ei tätä voida hyväksyä kerta kaikkiaan, että päätöksen pitäisi tehdä ihan pimennossa. Toistaisin se, mitä kollegat ovat todenneet, että tämä ei ole mitenkään tyydyttävä tilanne, kun ei tietoa anneta ja joutuu sietämään tämmöisiä viivästyksiä. Toiseksi toteaisin oikeastaan liittyen siihen, mitä Hela Lammerts ja Robert Ikka totesivat, nimittäin kun tässä mietitään kustannuksia, niin meillä pitäisi olla tarkka tieto kaikista kustannuksista. Yhtäältä pitää tietää, jos se lopetetaan, mutta toisaalta on myös ihan rehellisesti ja avoimesti mietittävä, mitä saamme osa ohjelmista sen sijaan, että olisi kokonaisohjelma. Minusta vaikuttaa siltä, että Galileon lisäarvo koituisi kokonaisohjelmasta, kun elinkeinoelämä pystyy laajentumaan Euroopassa ja voi olla johtoasemasta innovaatioinen, niin se onnistuu ainoastaan, kun meillä on koko ohjelma. Nyt on suurena vaarana se, ainakin siihen suuntaan vihjaa komissiokin, että nyt ollaan puolen välin Groveissa, eikä tällä ole mitään virkaa kenellekään. Ja ainakin rahaa kuitenkin menee paljon. Monsieur Audi. Herra Audi, olkaa hyvä. Oui, président, moi je suis stupéfait parce que... Niin, hyvin lyhykäisesti. Komissio on vastuussa yhtäältä siitä, että sen pitäisi kyetä hallinnoimaan suurta hanketta. No on tämä nyt edennyt, mutta tästä käydään iltapäivällä keskustelua. Mutta olen aivan äimistynyt tässä parlamentaaristen kollegojen suuntaan. Ehkä meillä ei ole sama ö, asiakirja. Tässä odotettiin kenties valtaisa voittoa, Et joko nolla hanke tai täys hanke. Pitää nyt kuitenkin muistaa ja muistuttaa jatkuvasti, että tässä on kysymys sotilaallisesta riippumattomuudesta, terveydestä, turvallisuudesta. Jos meillä on tämä ohjelma, Eurooppa ei ole riippuvainen Amerikasta. Jos amerikkalaiset yksi päivä leikkaavat, signa- poistavat meitä signaalin tai kiinalaiset tai mistä se nyt sitten tuleekin, tämä satelliittisignaali, niin on tähdellistä, että meillä on omat välineemme. Me emme voi jatkuvasti kyseenalaistaa tämän, tätä hanketta. Tämä on aivan merkittävä infrastruktuurihanke, joten meidän pitäisi tukea sitä. Minä olen vahvasti yhtä mieltä kuitenkin siitä, että komission pitäisi kenties nopeammin ja kattavammin antaa meille kirjallista tietoa asiasta. Te tulette nyt kokoamaan yhtään tämän Galileo-paneelin neuvoston ja parlamentin edustajista. On erittäin tärkeää, että koko valiokunta saa nyt pian tietoa, ei pelkästään nämä paneelin jäsenet, vaan kaikkien täytyy nyt saada tietoa siitä, missä tämä hanke oikein on menossa. Tämä on aivan tähdellinen, kun ajatellaan Euroopan unionin paikkaa maailmankartalla. Mutta jos kollegat haluavat, että uudelleen keskustellaan tämän poliittisesta mahdollisuuksista, niin minä nyt kyllä olen pahoillani tästä. Kaikki satelliitit on kuitenkin jo lanseerattu. Ja on harmillista, jos käydään keskustelua siitä, että jatketaanko ohjelmaa vai ei. Minä olen tyytyväinen siitä, niistä tiedoista, joita olemme saaneet, eritoten tästä aikataulusta ja rahoitusnäkymistä ja niistä ö, lainsäädännöllisistä toimista, jotka liittyvät näihin neuvotteluihin rahoituksen saamiseksi. Kollega Tosnovski. Kollega Tosnovski, olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Kiitos puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että kyllä tässä nyt käsillä on ongelma, koska keskustelu toistaa itseään. Kyse on teknisestä hankkeesta, ei ole kyse pelkästään julkilausumista. Jotkut meistä kyllä tietävät, että teknisillä hankkeilla on omat puutteensa ja päivämääränsä ajatella, milloin satelliittien lähetetään. Ja varmasti komissiolla on mielessäni jonkinlainen aikataulu 2013-2014 asti. Minä kuitenkin toivoisin selkeästi ymmärrettävää tietoa komissiolta, että nähtäisiin, mitkä nämä eri vaiheet, hyvin tärkeät vaiheet hankkeessa ovat. Milloin 18 satelliittia lähetetään, minkälaisen katteen saamme. Kuulemma tarvitaan 30, että voidaan saada täyskate. Kysyisinkin komissionistaviltämme, ettekö voisi toimittaa meille tällaista materiaalia mahdollisimman nopeasti. Näin tiedetään, mitkä ovat eri vaiheet, mikä on aikataulu, mitä se maksaa kussakin vaiheessa. Galileo-hanke on nimittäin tärkeä Euroopan unionille. Emme haluaisi sellaista tuntumaa saada, ettei sitä hallita kunnolla – Tiedämme tietenkin tekniset sudenkuopat, mutta jonkinlaista suunnittelua ohjelmointia tarvitaan. Tietyt tekniset vaatimukset täytyy täyttää nimittäin. Moni on esittänyt kysymyksiä Galileosta ylipäätään, mikä on sen aikataulu. Olisi hyvä, kun meitä kysytään, että voimme sanoa, että kyllä, siihen ja siihen päivämäärän mennessä hankkeesta on käynnistetty näin ja näin paljon, siihen ja siihen päivämäärän asti ei se riitä, jos me vain sanomme ihmisille, että no odotellaan vuoteen 2013 tai 2014. Nimittäin sovelluksia on tulossa muitakin. Julkisen sektorin rakenteet ovat riippuvaisia siitä, toimiiko satelliitti vai ei. Nyt kaikki käyttävät nimittäin amerikkalaisten GPS-järjestelmää. Jos me sen sijaan haluamme saada aikaan muutakin, tarjota jotain parempaa, niin että saada vastennetta varoille, niin antakaa meille sitten selvä aikataulu eri vaiheiden, että sitten tiedetään, mikä tavoite on 2012-2013 mennessä. Mielestäni komission itsensäkin kannalta olisi hyvä, että se tietäisi, mitä tehdään mihinkin asti. Parlamentti joutui kuitenkin hyväksymään määrärahat. Muutoin päädytään siihen, kuten Rova herra Lambert totesi. Minun mielestäni tämän valiokunnan ja tämän parlamentinkin kannalta olisi tärkeää, mitä enemmän saamme yksityiskohtaisia tietoja, sen parempi. Päästään tästä puolivillaisuudesta ja epämääräisyydestä, kun kuitenkin tiedetään, miten tärkeä hanke on. Parlamentti on aina seissyt Galileo-hankkeen takana parlamentti haluaa Galileon käynnistyvän, olisi suuri vahinko, jos se noin vaan heitettäisiin pois, kun täällä tukeakin kerran on löytynyt, vain siitä syystä, että ei ole tietoa tarjolla. Tämä on tiettyä epäselvyyttä. Mutta toista vielä. Ymmärrän toki, että se on tekninen hanke, ei ole kyse pelkästään julkilausumista. Kyllä me ymmärrämme nämä ongelmat. Kollegin Hall. Rova Hall vielä kerran, olkaa hyvä. Thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä vain halusin nyt vielä tarttua erääseen kommenttiin herra Odilta. Hän mainitsi sen, että Galileo on tärkeä sotilaallisen riippumattomuuden kannalta. Itse asiassa kun me parlamentissa äänestimme Galileosta, niin silloin hyvin painokkaasti kiellettiin komission taholta, että tässä hankkeessa olisi yhtään mitään sotilaallista aspektia. sitä äänestettiin siviilihankkina, joka toisi siviilihyötyä. Haluaisiko komissio nyt kenties sitten kommentoida sitä, että onko Galileolla sittenkin itse asiassa sotilaallista merkitystä sotilaallisen riippumattomuuden lähteenä? Kollega Lambert, olkaa hyvä. Puheenjohtaja, minä aloittaisin samasta aiheesta. Jean-Pierre ehkä yllättyy, mutta vihreiden joukossa olen vähän outolintu, mutta minä en sorru naivisuuteen. Totta kai se merkitsee myös sotilaallista riippumattomuutta, niin että me saamme riippumattoman paikannusjärjestelmän. Ei siinä mitään ongelmaa minun mielestäni. Tai sanotaan, että ei sitä haluta. Ja se voi olla ihan kiva näkemys, mutta reaalimaailmassa, mutta tässä elämässä ja maailmassa kuitenkin sen hyötyä ajatellen että meillä on tällä paikannusjärjestelmä, niin se kuuluu siihen myös. Siinä olen samaa mieltä kanssasi. Mutta ongelmana on se, että totta kai voidaan arvioida, että me tarvitsemme strategisesti jotain, mutta yksi tiedämme hyvin, kuten Fiona totesi, emme saa, no saamme puolittaisen järjestelmän. Ei kannata sellaista, kun ei mitä virkaa ole. Siksi minä ylipäätään asetan kyseenalaiseksi tämän järjestelmän, mutta se mielenkiinto on siinä kokonaisessa järjestelmässä. Nyt on sellainen vaikutelma, että sanotaan vain avoin shekki, että maksaa niin ja niin paljon, ja, tai sitten ehkä kolme, neljäkin kertaa enemmän, ja ei tiedetä minne asti mennään. Siksi on syytä tietää, mitä me allekirjoitamme ja mistä syystä. Muuten ei tiedetä, mitä me saamme vastinetta varoille kun puhutaan Euroopan unionin riippumattomuutta myös puolustuksessa, mutta ei pelkästään siinä, niin se kyllä edellyttää, että täytyy miettiä, onko meillä varaa siihen. Jos ajatellaan budjettia, niin raja tulee vastaan. Mitäs rahalla tehdään siis? On syytä miettiä. Sanot ehkä, että no tässä nyt tullaan ikkunan kautta sisälle, mutta joskus on tehtävä. Sanotaan, että haluan Galileo-järjestelmä kokonaisena, ja jos se sitten maksaa viivästyksen verran, enkä puhu tästä, että se peruutetaan, kymmenen vuotta viivästystä ITERissä, niin mikä siinä? Ja sit, mutta meidän täytyy kuitenkin pitäytyä näissä summissa. Minä järkeilen näin. Ei voida sanoa, että Galileo tapetaan ja ei käytä mitään verukkeita budjetin ylittämisten osalta. Galileo alkoi 10-15 vuotta sitten. Minä olin ihan todellinen innokas kannattaja ja haluttiin julkisen ja yksityisen sektorin yhteen, yhteistyötä, mutta kuitenkin julkinen valta sitä on vienyt eteenpäin Euroopan tasollakin. Ongelmana on se, että yhtäältä se on mennyt merkittävästi sivuraitille ajallisesti ja myös budjetin kannaltakin. Jossain vaiheessa täytyy nyt vain pysähtyä miettimään uutta aikatauluja, lukuja, tehdä uudelleen päätös. En minä sitä kyseenalaiseksi päätöksen joka toinen vuosi. Nyt ajatellaan kokonaisluvuista ja sitten allekirjoitetaan ja sitten pulinat pois. Okei. Darf ich der Kommission noch ja vielä kerran komissiolle puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja ja vielä kerran ilmaisisin iloni siitä, että Galileo on näin tärkeä aihe parlamentille ja se luo hyvin elävästä keskustelua, vaikkakin, kuten sanoin, teillä ei ole niitä tietoja, joita olette jo kuukausien ajan pyytäneet. Tässä kaikessa täytyy sallia se, että yhtäältä minä vahvistan tietyt aspektit ja toisaalta selkeytän toisia. Aloitan niistä seikoista, jotka tänään teille vahvistan. Eli Galileo ei koskaan lopu 18 tai 20 27 satelliittiin. Komission ja uskoakseni unioninkin tavoitteena on saada täydellinen järjestelmä. Komissiolla on oma asetuksensa tästä, eli tässä nyt on laki, jota täytyy kunnioittaa. Ja tämä on parlamentin ja neuvoston äänestämä laki, joka vaatii sitä, että Galileo on täydellinen järjestelmä, joka antaa viisi palvelua. Ja tältä pohjalta minä teen työtä ja tältä tavoitte- tämän tavoitteen pohjalta minä teen suunnitelmiani. Mutta tavoitteiden lisäksi on vielä realiteettikin ja tämä realiteetti liittyy ehdottomasti rahoitukseen. Tämän päivän rahoitusvaroilla me emme kykene saamaan 28 satelliittia. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on kaksi mahdollisuutta. Joko sanotaan, että nyt lopetetaan, tai sitten ehdotan sellaista strategiaa, jolla voidaan optimoida tämän järjestelmän käynnistäminen. Se strategia, jonka komissio tässä tiedonannossansa tulee esittää esittämään, ja tämä ei ole enää mikään salaisuus. Strategia on se, että mennään vaihe vaiheelta. Ensimmäinen vaihe on vuoteen 2014 asti, ja siinä on kolme palvelua. Open Service, avoin palvelu, toiseksikin Certain Rescue-palveluja Ja, mutta ei tämä tähän loppu. No minun täytyy antaa kansalaisille mahdollisuus oppia tuntemaan Galileo, tekemään töitä, kehittämään sovelluksia. Toinen vaihe on sitten vuoteen 2016-2017 asti. Tämä riippuu rahoituksesta ja siitä, millä tavalla näitä, nämä sopimukset tässä kehittyvät ja tavoitteena on täydellinen järjestelmä, täysi järjestelmä. Tämä on tavoite, vahvistan sen vielä, eikä sen osalta mitään kompromisseja koskaan tehdä. Haluan teille vielä todeta, että minä olen Galileo-fani, minä olen kymmenen vuotta ollut tässä hankkeessa mukana, joten kymmenen vuoden jälkeen en minä halua nähdä mitään puolinaista järjestelmää. Ei ole puolinaisia järjestelmiä olemassa, on olemassa vain järjestelmiä. Järjestelmiä, jotka hitaasti valtavat alaa, mutta näiden järjestelmien täytyy olla kattavia. Olen täysin yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että ennen kuin teette päätöksiä strategiasta, te tarvitsette kaikki tarvittavat tiedot. Ja jopa komissiolle tämä on ehdoton ennakkoehto. Kukaan ei tee päätöksiä ilman, että on varma siitä, että käytettävissä on kaikki mahdolliset tiedot. Ja tämän tiedonannon kautta parin kolmen kuukauden kuluttua ja lainsäädännöllisen ehdotuksen kautta uusien rahoitusnäkymien puitteissa komissio hankehallinnoijana ja komissio voi kertoa teille ensinnäkin siitä, millä tavalla tähän mennessä on hallinnoitu niitä varoja, joita parlamentti ja neuvosto kaksi vuotta sitten antoivat tähän, kuinka paljon on varoja jäljellä vielä tämän ohjelmointikauden loppuun asti. Mitä lisäkuluja tässä on tullut ja miksi? Teidän täytyy tietää myös, miksi näitä kuluja on tullut. Komission mielestä kysymys ei ole suinkaan huonosta hallinnosta, kun kulut ovat kasvaneet, vaan realiteeteista. Ja henkilöt, joiden täytyy tehdä päätöksiä ja viedä hyvin eteenpäin tätä ohjelmaa, heidän täytyy myös tietää, mitä näiden lisäkulujen takana on. Toinen seikka sitten on se, että näiden lisäkulujen kautta ohjelman täytyy kohdata myös tiettyjä riskejä. Onko siis tekninen mahdollisuus uudelleen suunnitella tätä? Onko mahdollisuus siirtää myöhemmäksi toiseen, vaihte- toiseen vaiheeseen tiettyjä aktiviteetteja, kyllä vai ei, ja mitä seuraamuksia siitä on. Ja sitten viimeiseksikin teidän täytyy vielä tietää, mitä kustannuksia tässä ei rahoituksen lähdet, vaan tämän täytäntöönpanon hyödyntämisen kulut komission tarkoituksena ei ole tässä saada aikaiseksi järjestelmää, jossa on 28 satelliittia kiertämässä tuolla ja muutamia täällä maan päällä, vaan lopputavoite on hyödyntää tätä järjestelmää komission, komissiotutkimusten mukaan viimeisten 14, 14 kuukauden tutkimusten pohjalta voi antaa teille ensimmäisen arvion. Arvion, joka sijoittuu monivuotisiin puitteisiin. Me emme anna mitään, emme tee mitään arviota, joka on fiksattu viiden tai kymmenen vuoden aikajaksolle, vaan käyttäminen menee Euroopan unionin talousarviomekanismia pitemmälle. Nämä ovat näkymät, jotka liittyvät realistisiin ohjelmallisiin aspekteihin kansainvälisessä Galileo-järjestelmässä. Jos löydetään operaattori, niin ei sitä voi, ei se kanssa voi tehdä sopimusta viideksi vuodeksi. Jos se haluaa jär, tätä järjestelmää viedä eteenpäin, niin näkymien täytyy mennä paljon pitemmälle. Ja komissio on valmis ja pyydän teiltä vain muutamia viikkoja vielä niin, että komissio antaa, voi antaa nämä tiedot ja näin voidaan paremmin arvioida tätä tilannetta ja tehdä päätöksiä tämän Galileo-ohjelman tulevaisuudesta. Hyvä puheenjohtaja, hyvin lyhykäisesti vielä tässä puhuisin tutkimusohjelman roolista ja hyödystä Komissio on täysin tietoinen tästä mahdollisuudesta. Tähän päivän mennessä meillä on strategia e, maksaa tämä infrastruktuuri oman budjettikohdan kautta, mutta kaikki se, mikä liittyy sovelluksiin, mikä on tällaista markkinoiden hyvin luovaa puolta, niin tässä käytetään niitä välineitä ja rahoitusta, jotka tulee, joka tulee tutkimus ohjelmasta ja tällaisten tavoitteiden pohjalta jatketaan tulevina vuosina. Puheenjohtaja aivan lopuksi vielä. Komissiojäseneni ja komission yksikkö ovat todellakin teidän käytössänne keskustelua varten kaikista seikoista, jotka liittyvät tähän ohjelmaan. Myös täällä valiokunnassa me olemme teidän käytettävissänne. Kiitoksia. Kollega Udi, möchte noch eine kurze Anmerkung machen? Ja ehkä vielä lyhyt puheenvuoro. Olkaa hyvä. Dann darf ich... Ai, estegan. No, sitten haluaisinkin kiittää komis- komission edustajaa tästä. Anteeksi, Rouva Hall vielä yksi puheenvuoro. Olkaa hyvä. Varmasti se kirjattiin, mutta ette vastannut kysymykseen sotilaallisesta riippumattomuudesta. Vous avez raison. Je... Olette oikeassa, olen pahoillani. Vahvistaisin vielä sen, että Galileo on siviilihanke siviilivalvonnassa, se on se järjestelmä. Sitten totta kai on sovelluksia. Sovellusten parissa on ajateltu, mutta ei se, joka hoitaa niitä, mutta Meillä on julkisesti hoidettu, säännelty sovellus. Saattaa siellä olla sotilainen ulottuvuuskin. Mutta ei saa sekaannusta aiheuttaa sen välillä, että on sotilainen järjestelmä tai että on sovelluksia, jotka ovat sotilaallisia. Siinä on ihan valtava ero. Sitä paitsi kuukausi sitten parlamenttia neuvosto ovat ryhtyneet työstämään komission ehdotusta, joka liittyy käyttäjien käyttöoikeuksiin PRS-järjestelmässä. En tiedä, kuulu, oletteko kuulleet tästä, mutta neuvostossa kyllä on jo käyty keskusteluja. Voimme tästä keskustella myös parlamentissakin, koska parlamentti yhdessä tekevät päätöksiä. Mielestäni se on hyvä tilaisuus saada aikaan selkeyttä näihin asioihin. Heinäkuussa oli Rova Koppan mietintökin käsittelyssä ja siinäkin huomioitiin tämä ero, kun on kyse siviilijärjestelmästä siviilivalvonnassa tai sitten mitä tapahtuu käyttön yhteydessä eri sovelluksissa. Ich darf mich mal ganz herzlich bedanken. Niin, kiitos vielä. Tämä oli nyt ensimmäinen kerta, kun joku täällä komissiosta todellakin järkevästi esitteli tämän asian. Tämä on siis minun mielipiteeni ja haluaisin kiittää tästä todella paljon. Tämä on todella hyödyllistä. Ja haluaisin, että otetaan huomioon kollegoiden huomautukset. Meidän pitäisi saada nämä faktat paperilla. Ja tämä olisi hyvä niille kollegoille, jotka eivät ole paikalla. Jopa parikin sivua riittäisivät. Se olisi todella hyödyllistä meille, meidän tulevalle työllemme. Kollega Remme olkaa hyvä. Děkuji, pane předsedo. Ja... Kiitos, puheenjohtaja. Minä haluaisin vain kiittää kaikkia jäseniä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun ja työhön. Haluaisin kiittää myös komission edustajaa, hänen puheenvuorostaan. En usko, että meidän täytyy ryhtyä muuttamaan mitään siitä, mitä aamulla päätettiin. Käsittääkseni kollegat tukivat minun näkemystäni siitä, että meillä ei ole riittävästi tietoa. Silloin esitettiin myös, että asialla jotain voitaisiin tehdäkin, ja mielestäni se pätee edelleen. Voitaisiin varmaan laatia kirje aamupäivän päätösten pohjalta. Mietinnön tekemisestä sitten, vaikka se nyt ei olekaan lainsäädännöllinen, mutta kuitenkin satelliittinavigointijärjestelmiä käsittelevä, niin siinä minä haluaisin tähdentää yhtä seikkaa. Nimittäin tällä haavaa avaruuspolitiikka ja Galileokin tarvitsisivat poliittisemman ulottuvuuden. Kunnes me ymmärrämme, että on kyse nimenomaan perusrakentehankkeesta, joka vaikuttaa kaikkeen politiikkaan, kaikkiin elämän alueisiin. Jolle me tätä ymmärrä, niin me emme pysty myöskään selittämään kustannuksia. Kollegat kyllä tämän tietävät, ovat sen myös julkituoneet, mutta sanon nyt vain, selvyyden vuoksi sen itsekin. Brittitutkijoiden mukaan avaruuteen liittyvä toiminta tai avaruusala ylipäätään on hyvin vastustanut taantumaa. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on käytetty 7,5 miljardia ja siellä on 10 prosenttia kasvanut vuosittain tämä summa. Tällaisia tietoja minä olen saanut. ole mitään virkaa, jos me jatkamme saman tyylin kuin tähänkin asti. Jos pilkomme sitä, sitä rakennettaessa. Se on ihan kuin rautatien rakentaminen niin, että sinne pannaan vain yksi raide. ikään kuin näin tehdään Galileon kanssakin tällä, tällä hetkellä. Lopuksi toteaisin vielä, että tämä on ihan ihka ensimmäinen kerta, kun Eurooppa, Eurooppa, Euroopan unioni on luomassa hanketta, joka on taatusti siviilihanke – mitkään muut toimijat, jotka tällaisia järjestelmiä tarjoavat, voi, voi tarjota tällaista siviiliulottuvuutta. Ei kai voida oikeastaan väittää, ettei meillä olisi poli- taloudellista kykyä tehdä sitä, mitä Venäjä tai Yhdysvallat voivat tehdä. Rahat on kyllä löydyttävä, jotta ne ovat tämän tehtävän mittaisetkin. Minusta vaikuttaa siltä, että jokainen on tämän suuntaista todennut. Mietintöni voisi tätä myös heijastella. Näin voitaisiin tukea hanketta, antaa poliittista tukea sille. Gut, ich bedanke mich. Kiitoksia, menettelemme niin kuin on sovittu ja haluaisin, että komissio ottaa tämän huomioon tai äh, toimittaa meille pienen äm, asiakirjan tästä asiasta ja haluaisin toivottaa nyt kaikille hyvää lounastaukoa. Hyvää ruokahalua siis.